Nyt minulla on yksi ilmoitus. Minä olen saanut ECR-ryhmästä pyynnön nimityksistä valiokuntiin. Tämä luettelo nimityksistä otetaan mukaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ellei huomautuksia saada ennen pöytäkirjan hyväksymistä, nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Seuraava istunto on huomenna 9. kesäkuuta 9.1. ja 3.5.